kansalaiset ja lehdistön. Meillä on kolme, neljä äänestyskategoriaa. Ja niiden merkitys on hyvin erilainen. On peut entrer silencieusement, s'il vous plaît. Les personnes qui rentrent dans la salle sont les bienvenues mais elles sont encore mieux venues si elles sont silencieuses. Nous continuons nos travaux. Euh, nous avons deux Meillä on kaksi äänestysluokkaa, jotka liittyvät 2011 budjettipakettiin. Ja sitten on siirrot, tavalliset 2010 budjettisiirrot. Ja sitten rouva Almayerin kiinteistöpolitiikka kysymykset, kiinteistöpolitiikka kysymykset. 2011 budjetista. Kiinnittäkääpä huomiota tähän. Keskustelun aikana sanottu, kiinnittäkää huomiota, ymmärrän, että useimmat ryhmät, sosialistit, vihreät, herra Virten puheenjohtaja, liberaalien ryhmä, GUE, ovat pyytäneet, että lykätään äänestystä kohdista, jotka liittyvät ITERiin ja joustovälineeseen. Näinhän se on. Hyvä. Haluaako joko, että näistä aiheista äänestetään, jos näistä aiheista ei äänestetä, ehdotan, että näiden asioiden äänestys lykätään budjettivaliokunnan ylimääräiseen kokoukseen. Kok- kokouksen aikana olen kysynyt, mitä käytännön mahdollisuuksia meillä on. Ja käytännössä, totta kai me lähdetään teille kirjallisen kutsun, mutta me voimme käyttää maanantaina 13. 12. 1, salissa 800. Siis Puheenjohtaja, mikäli ymmärsin oikein, me pyydämme, että tätä lykättäisiin ensi vuodelle. Näin minä olen ymmärtänyt. Eikä nyt hoidettaisi tätä, koska ei ole hyvä äänestää nyt eikä 13. joulukuuta, vaan teidän ehdotuksenne on, tai minä sanoisin, että, että teidän on, että äänestetään ja Bögen mietintö ja kaikki mikä liittyy siirrettäisiin äh, jollekin päivälle ensi vuonna. Tämä on ehkä pikkumaista, mutta sellaista nyt elämä on. Monsieur le, euh, euh je vais faire une proposition, Salvador Garriera. Salvador puhuu, jos haluaa. Minuutta valiokunnan puheenjohtajana minun valtaoikeuksena oikeutena minulla on, mitä esityslistan suhteen tehdään. Ja totean, että useampia ryhmiä, jotka eivät halua äänestystä tänään. Joten päätän, että tänään asiasta ei äänestetä. Ja katsotaan maanantaina. Ok. Käytännössä olette samaa mieltä. Pyrin säilyttämään mahdollisimman pitkään parlamentin delegaation yhtenäisyyden. Kiitokset niille, jotka minua auttavat ja kiitän muita siitä, että annatte minulle mahdollisuuden toimia sen mielellä. Tämän lähestymistavan etu on siinä, että meillä on kolme äänestystä, jotka on nyt lykätty. Ja tartumme asian uudestaan maanantaina. Sinne välillä. Muistan teitä, erityisesti muiden toimielimen edustajia ja suurta yleensä muistetaan, että, että tässä välissä on ministerineuvosto, joka ilmaisee kantansa Koreperin ehdotuksista liittyen tämän päivän aiheisiin. Lehdistökonferenssiryhmien ryhmien puheenjohtajat ovat käsittelevät näitä asioita ja päättävät silloin, millä aikataululla nämä budjettipaketin osat käsitellään täysistunnossa. Ja sitten budjettivaliokunnalla on maanantaina uusi kokous ja puheenjohtajan kokous päättää siitä, tuleeko asiaa täysistuntoon ensi viikolla vai ensi viikolla tai 2012. Eli 2.1, joustavuusvälineestä 2.2, Bögen mietintä, liittyen ITERiin liittyvä Samilta välisemmin sopimuksiin ja sitten 2010 korjaava budjettikohta on lukattu. Anteeksi, Raimaa. allem Kaikella kunnioituksella, herra puheenjohtaja. Tässä paketissa ei enää ole minun nimeäni. Enkä myöskään ole sitä mieltä, että päätös siitä, voidaanko iteristä tai joustosta nyt äänestää tai lykätä, että se lykättäisiin tämä päätös puheenjohtajakokoukselle, se kuuluu meidän valiokunnallemme, eikä tätä vastuuta tule välttää. Ja toiseksi parlamentissa, ei pelkästään meidän valiokunnassamme, on sellainen tuntuma, että esittelijä parlamentin etuja ajaessaan – haluaa, että pidetään vähintäänkin kiinni nykyisestä joustotasosta ja että nyt sitten hän jättäisi pulaan ne, jotka haluavat taistella tässä eteenpäin. Tässä torjun kaiken sen, että tässä todella olisimme myymässä parlamenttia liian halvalla. En hyväksy sitä, ettenkö olisi aikaisemmin edistänyt parlamentin oikeuksia oikealla tavalla. Olen pyrkinyt huonoissakin oloissa tekemään oikeita ratkaisuja ja siksi pyydän, että näiden kahden mietinnön kohdalla, eli jotka koskevat myös monivuotisen rahoituskehyksen ja toimielinten välisen sopimuksen neuvotteluja, että minut vapautetaan näistä mietinnöistä esittelijän roolista. Joku muu voi kantaa tämän vastuun. En näe mitään muuta vaihtoehtoa. Ja kolmikantaneuvottelujen tulos antaa velvoitteen, jonka perusteella en voi nyt sanoa muuta kuin, että haluan vapautuksen esittelijän tehtävästä. Je vous remercie, euh, euh, Reimer. Kiitos, Reimer. Uskon, että kaikki ymmärtävät teidän mielentilanne ja tervet, teidän, kunnittavat teidän arvostusta. Jos te olette tehneet jotain vähän yllättäviä ehdotuksia, niin äh, tulkinta, tulkkausvirhe vain. Tämä on, tässä on tehty raamatullinen viite, joka ei mennyt ihan oikein. Minulla on kunnia olla toimenne jatkaja täällä ja nyt tulemme myöskin olemaan toimenne jatkaja esittelijänä. Ja nyt esittelijälle puheenvuoro äänestykseen liittyen, budjettiäänestykseen liittyen. Salvador. Pytää. Bon, okei. Okay. Myöhemmin. Ja ohimennen totean, että me ehkä tarvitsemme tätä äänestyskorttia. Jos vältämme sitä, niin hyvä, jos tämä on yksimielisesti hyvä, mutta täällä ei ollut täysin yksimielinen tunnelma, joten parempi laskea kortin päälle. Rova esittelijä, miten ehdotatte järjestettäväksi äänestyksen budjetista 2011? Ymmärrän, että täällä on globaali enemmistö, ei yksimielisyys. Euroopan komission ja erityksen pohjalta, jota Koreper on tarkistanut, mutta teknisistä niistä syistä tässä on useampi äänestys nipussa ja sitten tarkistuksia myös. Miten haluatte organisoida tämän rova esittely? It is important to say uh, what is clear to... Haluaisin sanoa vain erään asian, joka on joidenkin mielestä selvä asia, mutta ei kaikkien mielestä selvä. Tämä on minun ja Helka Tryppelin yhteisötyön tulosta. Äitiyslista heijastelee tätä pääluokan kolme osalta, mutta muidenkin pääluokan osalta, Ja se mitä kumpaakin voi sitten syyttää, mikä jotakin menee pieleen. Haluan pitää tämän paketin yhtenäisen, joten ajatuksena on äänestää, kuten aiemmin selitin sähköpostin välityksellä teille. Tarkoituksena on äänestää ensin luvuista ja selvitysosasta, pääosasta ja kolmea muista ja sitten varauksista pääosaston kolme osalta ja muiden pääosaston osalta ja sitten tästä taulukosta, josta keskusteltiin aiemmin. Niin ikään Äänestysten välissä voidaan äänestää niin sanotusta omien varojen tarkistuksista. Minulla on kaksi teknistä ilmoitusasiaa vielä. Kyllä, kyllä. Olemme havainneet työmme yhteydessä nyt, että joistakin tarkistuksista, joista oli sovittu jo, niitä ei näkynytkään tässä uudessa talousarvioesityksessä, vaikka niistä oli sovittu, mutta on sovittu, että ne otetaan mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksi niistä Niitä on 080101. Helka Trypälä vain oikein teki tästä tarkistuksen, joten lukujen ja selvitysosan osalta tämä on ainoa tarkistus, jonka puolesta toivoisin teidän äänestämään tämän tarkistus 003, budjettikohtaan 080401. Toinen seikka, jota ei havaittu aiemmin, on 15.0 0555. Tämä liittyy Youth in Action-ohjelmaan, nuorten toimintaohjelmaan, joten toivoisin, että tämä tarkistuksen otetaan mukaan, mutta teknisesti tästä on sovittu jo komission puolella. Komissio vain jostain kumman syystä, teknisestä syystä vahingossa jätti sen pois. Tämä omalta osaltani <clears throat> näistä tarkistuksista. Sitten luvuista nyt huomautuksen ei välttämättä ole yllättävä. Hilkan yksi tarkistus, sitä suosittelen, mutta muuten toivon, että äänestätte näitä kaikkia tarkistuksia vastaan. Puheenjohtajan puheenjohtajalta voi kysyä, voitaisiinko näistä äänestää kaikista yhtenä ryhmänä, koska tämä helpottaisi kovasti elämämme, mutta mikä tämä ei käy, niin äänestetään yksi kerrallaan varauksista. Katson, että teillä on mahdollista ehdottaa mitään blokkiäänestystä, koska kuten totesin, 8 plus 3 varausta on sellaisia, joiden suhteen toivoisin teidän äänestävän viiden puolesta vain, joten toivon, että niistä varauksista äänestettäisiin siksi yksi kerrallaan, koska viisi vain kannattaa hyväksyä. Hyvä juttu. Ensimmäinen äänestys, johon nyt menemme, on joustovälineen mobilisointi. Tämä ei millään tavalla liity siihen, mistä äsken puhuttiin, eli jouston väline, joten kuten muistatte, on budjettikohta, joka mahdollistaa sen, että päästään katon yli. Ja tästä on kummallinen tai erillinen äänestys budjetin yhteydessä, joten totesin, että esittely on Raimar Böge, joten otan huomioon, mitä hän sanoi, 105 miljoonaa muistuttaisin teitä siitä, että tämä mobilisointi mahdollistaa sen, että voidaan rahoittaa kaikki parlamentin prioriteetit ja talousarviossa 2011 sitoumusmäärärahojen kautta. Kuka on tämän puolesta? Puolesta. Vastaan. Kaksi vasta ääntä tyhjää. Suuri enemmistö. Nyt ei tarvitse mitään tar- sähköistä tarkistusta ehdottaa koneäänestystä näin päätetty. Nyt ehdottaisin sitten, että siirrymme tähän äänestysluetteloon pääluokka kolme. Onko kaikilla tämä äänestysluettelo? Oletko kaikki nyt kykeneviä äänestämään? Haluaisin muistuttaa teidän mieliinne sen tosiasian. Tietystikin kaikista tarkistuksista äänestetään Haluaisin muistaa kuitenkin tämän mielin, että mikäli meillä ei loppujen lopuksi ole täysistuntoa vaiheessa tai ministerineuvoston vaiheessa identtistä äänestystä kaikista budjettikohdista, silloin joudutaan sovitteluun. Jokin poliittinen tavoitteemme vaikuttaa suurelta osin olevan se, että saadaan aikaan talousarvio, niin pian kuin mahdollista, niin pian kuin so, mahdollista yhteisymmärrys sen valossa, mitä Koreper hyväksyi. Tiettyjä, tiettyjä erimielisyyksiä on kyllä, mitä esimerkiksi varauksiin tulee. Joten näin ollen otsake 1a, tarkistus 18 Sir Sondergaardilta – Kuen edustajalta. Esittele vastusta puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 Jörän Färmiltä. Esittelijä on vastaan. Puolesta äänet. Vastaan. Enemmistö oli vastaan. Tyhjät äänet vielä. Kaksi tyhjää. Hylätty. Herra Portas haluaa kuitenkin puheenvuoron, olkaa hyvä. Eh, Puheenjohtaja, minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ryhmäni nimissä jätetyt tarkistukset otettaisiin yhtenä ryhmänä. Kiitoksia. Toivottavasti muutkin noudattaisivat tätä esimerkkiä. Hyvä. Ehdotan siis herra Portasin tavoin, että tarkistuksen 38 aina tarkistuksen 22 saakka 38, 41, 39, 40, 42, 43 ja 17 ja 22, että niistä äänestettäisiin yhteen ryhmänä ja sitten tähän tulee vielä yksi, eli 21. Ne ovat kaikki kuen tarkistuksia otsakkeeseen 1a tietenkin otsake otsakelta äänestetään, että näistä kuen tarkistuksista äänestetään yhtenä ryhmänä että Tämä sopii. Esittelee vastustaa kaikkia. Puolesta äänet. Herra Portas. Vastaan. Useampi. Tyhjätään, että herra Portas yksi ennen saatu aikaan enemmistö, joten kaikki nämä hylättiin. Sitten tarkistus 49 Rova Andreasenilta. Esittelijän vastaan puolesta äänet. Kaksi vastaan. Moni. Kol, tyhjä yksi tyhjä. Tarkistus on hylätty. Tarkistus numero kolme. Helka Tryppeliltä. Esittelijänä lausimine sanoine puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Hyväksytty. Tarkistus 50. Andreasenilta esittelijän vastaan puolesta Rouva Andreasen ilmeisesti YKK vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus yksi Tryppeliltä. Esittelijä on tällä kertaa vastaan. Puolesta vihreätä. Ja reportas vastaan. Muuto, monet muuto, tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Anne Jensen haluaa puheenvuoron. Well, inspired herra inspiroivana sanoisin, että tarkistukset Fiona Hallilta voitaisiin myöskin ottaa nipussa. Hän on minun ryhmästä. Kiitoksia tästä niin ikään, tästä yhteistyön hengen osoittamisesta Anjensenillä. Eli kaikki Rova Hallin tarkistukset tähän otsakkeeseen 1a, koska otsake otsakeella tässä mennään 001 aina 005. 009.005 ensin niin vastaan puolesta äänet. Siis 001.005. 004 puheenjohtaja korjaa. Mielipiteet tässä nyt jakautuvat. Äänestetään saman tien koneäänestyksenä. Tarkistukset 004, 009, 008, 007. Eikö? Onko täällä yksi sosialisti liikaa? Yksi sosialisti liikaa. Ja myöskin kansanpuolella on yksi liikaa. Se ei ole kyllä sitten minä itse. Kansanpuolen ongelma voin helppo homma hoitaa, koska minä itse olen äänestämättä. Eikö Jutta? Jutta ja minä, me emme äänestä. Selvä. Minä poistan korttini koneesta. Äänestämme nyt tästä. Näistä tarkistuksista sitten vastaan äänestys alkaa. Jutta ei äänestä. Äänestys alkaa. Onko Inge äänestänyt? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Äänestyksen tulos on seuraava. 19 puolesta 22 vastaan 0. Tyhjää ääntäyten hylätty nämä kaikki. Sitten otsake 1b, kaksi tarkistusta GUELta. Yhtenä ryhmänä esitellään vasta puolesta. GUE vastaan. Kaikki muut tyhjää. Ei tyhjiä ääniä. Herra Portas valitettavasti jäi tässä yksin, joten hänen tarkistuksensa hylättiin. Sitten otsake kaksi, koko joko tarkistuksia herra Ehrenhauserilta joka ei ole paikalla, joten olettaisin, että voimme äänestää näistä kaikista yhtenä ryhmänä. Esittelijä vastustaa näitä tarkistuksia puolesta. Anteeksi, kuinka... He, onko herra Ehrenhauser täällä? Suoka anteeksi. Anwesend. Totta kai olen paikalla. Eikä minulle sovi tämä yhtenä ryhmänä äänestys. Wunderbar, ja. Selbstverständlich. Niin, sanoin, että totta kai olen täällä läsnä. Enkä ole pyytänyt mitään yhtenä ryhmänä äänestystä, vaan haluan, että nämä äänestetään yksitellen. Selvä. Suokaa anteeksi. Suokaa anteeksi. En nähnyt teitä. En tiennyt, että olette täällä. Nyt kun olette paikalla, minä esitän teille kysymyksen. Sopisiko teille, että äänestäisimme yhtenä ryhmänä? Ja genau das wollte ich vorher sagen. Nein, ich bin nicht. Sanoin, että ei se minulle sovi. C'est votre droit. No, teillä on oikeus näin sanoa. Kollegat arvostavat teidän näkemystänne. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Kiitoksia. Hylätty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten sitten meillä on Guen tarkistus, tai useita Guen tarkistuksia, 19, 20, 44, 45, 46, 47, 48. Ja ne on kaikki liittyvät otsakkeeseen H1B pääluokkaan, joten ehdotan ne sama pääluokkaan, joten ehdotan tällaista kaikista yhdessä puolesta, näiden tarkistusten puolesta, totta kai herra Portosen puolesta. Kaikki nämä tarki- tai vasta-äänet johtavat siihen, että nämä kaikki rakentavat sitten 68 herranousiroita puolesta vastaan tyhjää hyvällä hylätty. 69 samat teki Esittelen vastusta edelleenkin puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 70 Ehrenhauserilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Herra Ehrenhauserkaan ei kanta omia tarkistuksiaan. No, äänestetään silti. 71 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten meillä on kuen tarkistuksia. Ja näin ollen saimme tämän otsakkeen kaksi hoidettua, joten siirrymme otsakkeeseen 3a. Siellä on tarkistus Rova Andreasenilta. Esittelijä ei sitä pidä puolesta. Rova Andreasen ja pari muuta. Herras taas myös vastaan. Kiitoksia. Tyhjää. Ei hyväksytty. Sitten tarkistus Kuelta 24 esittelee on vastaan puolestaan, että Muutama kuitenkin vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi tarkistus otsakkeeseen 3b, kuelta niin ikään on vastaan puolestaan, että Nelisen ääntä vastaan. Kiitoksia. Tyhjää, hylätty. Otsakke 4 Silmillä on koko joukko tarkistuksia kuelta. Kolme tässä sivun alareunassa ja seuraavalla sivulla koko joukko 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ja 35. Ja sitten vastustaa. Äänestämme yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten 76 sieltä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten toinen adressin tarkistus on 78 puolesta Rouva Andreasen ja pari muuta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus kaksi banaaneista. Helga Tryppeliltä esittelee vastustaa. Vastaan. Vastaan, että enemmistö oli vastaan. Vihreät ja sosialistit jäivät tässä vähemmistöön bananinsa kanssa. Joten hylätty. Sitten otsakkeeseen viisi. Se on kolme tarkistusta herra Ehrenhauserilta. 80 esittelen vastaan puolestaan, että vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Yksi tyhjäinen niin hylätty. 83 puolesta vastaan. Suoka anteeksi vastaan ja vastaan vielä yksi tai tyhjä ääni, yksi tyhjä ääni hylätty. Muista pääluokista. Tarkistus 87 Andrea Nesilta puolesta. Guekin puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 90 Erna Oserilta. Estelian vastaan puolesta äänet. Vastaan tyhjää hylätty niin ikään. Sitten minun rakas tarkistokin liittyy omiin varoihin. Esittelijä on kuitenkin vastaan. Puolesta äänet vastaan sama nimestä kuin äsken. Tyhjiä ääniä. Minulla ei ole oikeus äänestää, koska kansan puolesta oli liikaa jäseniä. Joten toivon, että vihreiden puheenjohtaja ottaa huomioon, minkälaisen marttyyrin asemaa minä tässä nyt jouduin. Toivottavasti hän tunteen myötätuntoa. Täällä nyt ainakin parin päivän kiirastulen arvoinen kärsimys. Vihreiden puheenjohtaja toivottavasti tätä arvostaa. Euh, l'amendement 14 de Göran... Sitten Jordan Farmin tarkistus numero 14 esittelen vastaan puolesta. Vastaan sama enemmistö kuin äsken tyhjää hylätty mikä hylätty. Alors, alors nous passons maintenant... Nyt siirrymme äänestämään tarkistukset liittyvät varauksiin. Nyt ehdottaisin, nyt puhun esittelijän suulla osin, että ottaisimme näitä ryhmissä, mutta johdonmukaisesti näitä tarkistuksia. Kaikki ne, jotka liittyvät otsakkeeseen 1a. Kyse on varauksesta uusien virastojen osalta. Nämä ovat johdonmukaisia keskenään, joten nämä voidaan ottaa yhtenä ryhmänä. Ehkä kaikki varaukset otsakkeessa 1a esittelijä on tietystikin puolesta. Puolesta että Kiitoksia vastaan. Yksi vasta ääni. Tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Hyvä. Sitten siirrymme eteenpäin. Otsake 3a, sama juttu. Nämä kaksi yhtenä ryhmänä. No ei välttämättä väkisin, koska on kyse kahdesta viranomaisesta. Ensinnäkin siis kakkonen, siis kakkosen liittyvä tarkistus. Pääjohtaja ilmaisi huolensa ajatuksesta laittaa 100 prosenttia varaukseen – Onko pääjohtajan huoli nyt johtanut siihen, että esittelijä on muuttanut kantansa vai onko hän edelleenkin samaa mieltä? Joka tapauksessa äänestetään, mutta no äänestetään joka tapauksessa. Esittelijä on samaa mieltä kuin ennenkin. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää. Varaus on hyväksytty. 73 poliisiopisto neuvoston suorastaan innoistaan tämän varauksen suhteen. Tämä vain tiedoksi komissiolle puolesta vastaan tyhjää, yksi tyhjä ääni hyväksytty. Sitten otsake 3b, esittelijä, ei kannata tätä varausta. Vedetäänkö tämä pois? Eikö tämä siihen yksinkertaisempaa, joten vedetään tämä pois. Ei puhuta koko asiasta enää. Sitten otsake 4, tarkistus Asuka, anteeksi, rovesittelijä. Minulla on yksi kommentti. Äh, Suhtautuisin vähän epäröiden siihen, että ne vedätte pois, koska tein ne esittelen, mutta en ole laitunut niitä. Äh, minä haluaisin ajatella, että niistä on äänestetty. Uuden tiedon pohjalta muutin näkemystä äh, varauksista, mutta pitäisi jättää kuitenkin mahdollisuus muille äänestää niistä. No, attendez. E, hetkinen, hetkinen. Tarkoittaako me sitä, että te haluatte, että äänestämme tarkistuksesta 75? Selvä. Tarkistus 75. Esittelijä on edelleenkin vastaan. Puolesta äänet? Ei kukaan. Vastaan. Kaikki joten äh, se on ihan sama asia kuin olisi vedetty pois. Hylätty mikä hylätty. 77 sitten. Esittelijä on puolesta, puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää ääniä hyväksytty. Tarkistus 11 Fermiltä. Esittelen vastaan. Puolesta. Vasemmista. Vastaan oikeasta ja keskusta tyhjiä ääniä pienellä enemmistöllä, mutta kuitenkin päätetty näin tässä bananiasia. Färmo on ottanut tässä Laszlo Zurianin roolin bananikysymyksissä. Zurian ei ollut tänään paikalla. Sitten osake 5. Tarkistus 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 Färmiltä. Esittelen vastaan puolesta. Useampi puolesta ääni, joten äänestänpä koneellisesti. Minä, koneellisesti minä äänestä eikä juttakaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21, 21, joten hylätty. 82. 82. Tässä on nyt kaksi tarkistusta. Sidonian budjettikohtaan ensinnäkin. Sidonia ei vedä pois omaansa. Äänestetään yhtenä ryhmänä kaksi, kohtaat liittyvät tarkistuksen kanssa kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty yhtenä ryhmänä. Tarkistus 24 neuvonantajista puolesta vastaan. Tyhjää. Jotkut äänestävät sekä puolesta että vastaan mutta enemmistön vastaan, tai ehkä hän oli enemmän vastaan kuin puolesta. Pohjoismaalaiset ovat tässä rauhanomaisin mielin, koska tässä vähän niin kuin liukastellaan jäällä. Tarkistus 85 esittelijän puolesta. Puolesta että vastaan tyhjää hyväksytty. Erhausen tarkistus 86 esittelijän vastaan puolesta äänettä vastaan tyhjää hylätty. Muista pääluokista edelleenkin varauksista on kyse. Meillä on täällä kaksi tarkistusta Tryppeliltä. Voidaanko ne ottaa yhtenä ryhmänä? Mitä esittelijä sanoo? Oui, c'est, pardon. Euh, oui, excusez-moi. anteeksi. Tämä ei ole enää Sidonian budjetti, vaan Helkan budjetti, ja Helka ei ole täällä. Onko täällä joku hänen tilallaan puhumassa hänen puolestaan, niin voidaan ottaa yhtenä ryhmänä siis Helka yhtenä ryhmänä esitellään puolesta nämä kaksi tarkistusta 28 ja 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Samaan tapaan 15 ja 16 Jörän Färmiltä yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Ei syntynyt enemmistö, joten hylätty, huolimatta siitä, että esittelijä oli puolesta. Näin ollen siirrymme nyt eteenpäin koko tähän taulukkoon, joka vastaa myöskin, tässä on mukana tämä palkka, kysymys. Ja tässä samalla vastataan siihen kysymykseen, jonka taanoin esittiin Helga Trypperille. Le financement de l'opération... Palkkaoperaation rahoitus, sillä ei ole kielteistä vaikutusta muiden instituutioiden toimintaan. Sillä on myönteisiä vaikutuksia, koska tämä tuomioistuimen päätöksen täytäntöön pano lisää palkkoja. Mutta Keters Paribus muiden asioiden pysymässä ennallaan. Tämä olettaisin, että muiden instituuttien esittelijä on pikemminkin myönteinen tämän suhteen. Eli kuka kannattaa taulukkoa? Kiitos. Vastaan. Yksi. Kaksi. Tyhjää. Yksi. Kiitos. Se on näin päätetty ja olemme lopettaneet äänestämisen luvuista. Ja nyt päätöslauselma. esittelijä tekee päätöslauselman, joka, otan päätöslauselman, joka on puhtaa, puhtaasti kuvaileva. As supported by the Green Rapporteur, but Sedonia was again. No. Sur, sur la déclaration, donc,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 Sitten kolme tarkistusta Haglundilta. Kysynpä liberaalilta, voimmeko äänestää niistä nipussa? Ei. Ei, ei. Etenemme. Haglund kaksi, esittelijä vastaan, puolesta. Kiitos vastaan. Oh, unohdin laskea. Elektroninen äänestys. Jotta minä emme äänestä. Se L'amendement 2. Tarkistus Äänestys päättyy. Jännitystä ilmassa 19 puolesta 21 vastaan hylätty. Haglundin kolme, esittelijä vastaan puolesta Vastaan. Kiitos. Sosialistit äänestävät tyhjää, se on hylätty. Neljä Haglund Esittelijä vastaan puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. On etenkin sama enemmistö. Äänestys alkaa, mutta täytyypä tarkastaa. Koska tässä on odottamattomia poliittisia liittoja, herra Haaglund äh, selvästi vähän monimutkaista että Äänestys on loppunut nelosesta, 19, puolesta 23 vastaan sama enemmistö. Tarkistus 5. Hartong. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. Haglundin 6. Esittelijä vastaa puolesta. Vastaan. Anteeksi, mutta tämä täytyy tarkistaa, koska tässä on pieni muutos ehkä tapahtunut. Äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt tarkistukseen kuusi liittyen. Tulos 19 puolesta 20 vastaan. Pikkuinen muutos, mutta hylätty se kuitenkin on. Tarkistus Haaglundilta ja Hartongilta kahdeksan ovat identtisiä. Ja äänestään niistä elektronisesti ajan voittamiseksi. Äänestys on alkanut 7.8. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentä puolesta, 21 vastaan. Tiukkaa oli, mutta nämäkin hylättiin. Ja sitten äänestys elektronisesti mietinnästä kokonaisuudessa loppuäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys päättyy. 27 puolesta 5 vastaan ja 10 tyhjää. Se on hyväksytty. Onnistelemme esittelijää, joka on tehnyt hyvää työtä. Ja kiitän jäseniä. Kiitos esittelijälle ja onnittelemme myös Helga Trippeliä ja kiitän jäseniä heidän yhteistyöstään. Emme me ole ihan täysin lopettaneet, herra Alvaro. Haluaa puhua. Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte vor allen Dingen das Wort ergreifen, solange wir auch... Haluaisin saada puheenvuoron, koska puheenjohtajakonferenssin jäsenenä tai puheenjohtajakokouksen jäsenenä ja myöskin valikunnan jäsenenä, niin kuin herra vihreiden puheenjohtajakin, niin se mitä herra Böke totesi, ja kun hän veti nimensä pois tästä mietinnöstä, niin ei, ei tämä ole se Böke, jonka minä tunnen viime vuosilta. En tällaista ole nähnyt ennen. Kaiken kaikkiaan tässä parlamentissa tapahtuu tällaista hyvin harvoin ja vain ja ainoastaan, mikäli on täysin eri mieltä sisällöstä menettelystä ja tun, esittelee enää tunnistamaa tekstiään, silloin tällaista tapahtuu, mutta katson, että tämä täytyy nyt pistää merkille tästä budjettimenettelystä. Ja myöskin mitä parlamentin työjärjestykseen tulee ja Bögen käyttäytymiseen. Sitten kun asia on hoidettu loppuun, niin koordinaattoreita voitaisiin pyytää pohtimaan tätä kysymystä ja ehkä ottaa yhteyttä myöskin puheenjohtajakokoukseen kokoukseen jotta voitaisiin tällaisia tapauksia selventää, koska ei nyt ole kyse pelkästään siitä, että tämän, tässä valmennus toimitaan tällä tavalla, eikä tässä saa nyt joutua myöskään sääntöjen vangiksi. Puheenjohtajakonferenssi, puheenjohtajakokous voisi selkeyttää näitä sääntöjä, koska tämä saattaa koskettaa muutakin valiokuntaa, joita minä toivoisin. Ja, mä... Huuto, välikommentti ilman mikrofonia. No tietystikin täytännössä voi täysistunnossa hoitaa asioita, mutta nyt on tämä parlamentin demokraattisista toiminnoista ja kyllä vihreidenkin täytyy kunnioittaa jotain sääntöjä. Sori vaan, Dani. Tämä nyt on vain niin, Dani. Minä katson, että tämä on hyvin eriskummallista käyttäytymistä. Tee niin kuin haluat. Tee niin kuin lystäät. Hyvää ihminen, en minä nyt sinun kimppuusi henkilökohtaisesti hyökkää, mutta meidän täytyy nyt selventää asiaa. Ja tämä täytyy pyytää, että puheenjohtajakokous myöskin kunnioittaa eri valiokuntien valtaoikeuksia, koska eihän käy päinsä, että tällaista tällaisten asioiden suhteessa toimita tällä tavalla. En minäkään ole tässä täysin syytön. Tämä koskee kaikkia ryhmien puheenjohtajia tämä asia. No, Schulz on nyt asia erikseen tietysti. No, oli miten oli. Tämä oli yksinkertainen pyytö, niin ei tänne, tänne, tänne pitänyt nauraa tälle asialle. Ei tämä, voitaisiin yhdessä lyödä viisaat päät yhteen kokouksen kanssa ja kysyä, miksi tässä asiassa kävi niin kuin kävi. Ei tämä ole liikaa pyydetty, että kunnioitetaan valiokuntien valtaoikeuksia ja tiedetään, miksi joissakin tapauksissa saattaisi olla tarpeellista toimia eri tavalla, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy olla selviä asian suhteen ja nyt sinä saat puheenvuoron. Mon, mon, cher siis collègue, siis je vous donne la parole. Rakas kollega, aina kohta puheenvuoroja, mutta äh, kaikki mitä sanoit oli erittäin sympaattista liittyen herran Bögeen esimerkiksi ja kaikki ja mitä mä näkemyksen, mutta kokemus osoittaa ja Ranskassa 62 lähtien, niin, et, jos annamme mahdollisuuden Benditille puheenvuoron, niin sinnepä varsinainen testi. No niin, otitte riskin. Herra En minä tässä nyt lähde mitään vastaan sanomaan, mutta ongelma budjettineuvotteluissa on se, että tässä on syntynyt voimakas poliittinen kiista, joka on tärkeä poliittisesti, mutta se on tärkeää myös siinä, kun tulkitaan Lissabonin sopimusta ja sitä, mitä se tuo muassaan. Puheenjohtajakokous on puuttunut, asia, on puuttunut asiaan ja Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua. Tässä on kiista neuvoston ja parlamentin välillä. Ja tilanne on ollut alusta lähtien hankala myös Alanille, koska samassa tilanteessa, missä hän neuvotteli, Busekkin neuvotteli. Ja koska meillä on tässä nyt ensi kertaa tällainen poliittinen ristiriita tilanne budjetin osalta, ja tämä on määräävän tärkeä neuvoston ja parlamentin välillä. Ja siksi alusta lähtien on vallinnut tällainen dikotomia. Ja voin ymmärtää, että tähän liittyy ongelmia, mutta ei ole mitenkään sattuma, että kaikkien ryhmien puheenjohtajat ovat eh, johtaneet tätä taistelua. Enkä ollut esimerkiksi tyytyväinen siihen, että periaatteessa vain minä ja Verhofstadt eh, asetuimme tälle kannalle ja tuimme Lamassuuria. Muut eivät tähän lähtenyt, vaan ainoastaan minä ja Giefer Hofstadt tuimme teidän puheenjohtajamme, kun taas te jätitte hänet täysin yksin. Eli ei tämä mitään biljardia ole, mutta nyt minun täytyy lähteä, koska olen luvannut tehdä muita asioita. Olen milloin tahansa valmis tulemaan tuntikausiksi keskustelemaan tästä asiasta. Enkä poistu paikalta nyt sen takia, että en pitäisi tästä keskustelusta. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, jos näin tekisin. Bien, je vous avais prévu. Hyvä. Varoitin teitä kollegat. Useampia puheenvuoron pyytäjä. Vastako puhua lyhyesti? Haluan viedä äänestykset loppuun. Herra Hartong. Herra Hartong. Voorzitter, ik vind het jammer dat de heer cohn het nu wegloopt. Ik zou zelfs zeer graag met... Puheenjohtaja. Harmi, että Cohn-Bendit poistui paikalta. Olisimme voineet jatkaa, mielen- jatkaa mielenkiintoista keskustelua. Mutta kenen rahasta tässä nyt on kyse? Parlamentin vai jäsenvaltioiden? Et donc vous pourrez poser la question. Voitte esittää kysymyksen herra kompendentille. Ja se salin ulkopuolella, vaikka hän on siitä jolahtunut. Joran Fan. Ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä Alexandra Alvaran kanssa, että tämä on se keskustelu, joka pitää käydä, mutta ei nyt. Nyt tilanne on kuuma. Mitä keskustelua täytyy käydä? Koska tässä on ollut toimivallan äh, sotkua ja eri sihteeristöt ovat toimineet toistensa selän tämä kannattaa on paljon hämminkiä. Ens, ennen ensi vuotta tämä ongelma täytyy ratkaista. Mitä Raimer Bögen ja hänen esittelyteen tulee, pahoittelen hänen päätöstään todellakin. Hän on ollut erinomainen esittelijä. Olemme olleet samaa mieltä hänen kanssaan lähes kaikesta lukouttamatta loppuäänestyksestä. Muuten olemme olleet samaa mieltä. Erinomaista työtä olemme puhuneet toisillemme lähes joka päivä. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Pahoittelen tätä, todella. Toivottavasti löydämme tulevansa tähän ratkaisun, koska tämä on tärkein äh, esittelijyys budjetti esittelyiden jälkeen. Me tarvitsemme hyvän vahvan esittelijän tulevaisuudessa. Kiitos Jöran. Varmasti kaikki arvostavat sitä, mitä sanoit aina. Uh, äh, Cohn Bennett poistui paikalta, mutta äh, haluaisin vielä viitata tähän ehkä sihteeristö äh, voisi laatia asiakirjan siitä, miten Euroopan parlamentin historiasta historiassa sen alusta lähtien budjettivaliokunta joka vuosi ja jokaisen rahoituskehyksen kohdalla on käyttänyt äh, tätä menetelmää siihen, että taistellaan EPn lisäetujen eteen. tämä valiokunta on taistellut tämän asian eteen vuodesta 1979 lähtien ja olemme talousarviomenettelyn kautta saaneet muitakin etuja. Puhu, viittaan tässä nyt moniin henkilöihin, jotka ovat tässä taistelleet näiden asioiden eteen. Ehkä kannattaa muistaa nämä asiat ennen kuin saamme taas järkevää yhteistyötä aikaan. Merci. Eh, Merci. Alors, je vous... Kiitos. Nyt ehdotetaan äänestystä kohdasta 10. Eli budjettia on käsitelty loppuun. Ja nyt vähän tavanomaisempaa työtä ja sellaista, joka on konsensuaalisempaa, eli siirrot. Shorian Laslo ei ole paikalla, mutta Jean-Luckin lähtee Là, nous avons plusieurs virements. tässä on useampi siirtoja ja ne voidaan käsitellä nopeasti. Siirto 60, joka mahdollistaisi banaanin rahoitukseen, mutta ei oikeus perustaa. Mutta mä sanon, että juridisesti on parempi äänestää siitä sen hylkäämiseksi. 66 sen korvaa sitten. Eli ehdotetaan, että 60 hylätään. Puolesta Kuka on siirron puolesta? Kuka vastustaa? Kiitos, tyhjää hylätty. Ja sen sijaan ehdotan esittelijän nimissä siirron 63 hyväksymistä. Äänestääpä nipussa. Se helpostaa elämää, koska eiköhän tämä tässä riitä. 6366 välillä. Tämä on kolmikantaneuvottelujen pohjalta syntynyt kompromissineuvosto. Hyväksi, että 2010 hallinto, hallinnon ylijäämiä käännettiin ban, ja ICI-kohdan rahoittamiseksi ja sitten yrittäisimme löytää Pistä tämän rahat sitten varjoon banaanien ja ICIin rahoittamiseksi. Ja sitten nyt käyttäisimme rahoja kahden inhimillisen tragedian rahoittamiseksi tällä kertaa, eli Haitin ja Pakistanin. 63, 65, 66 liittyvät näin. Liittyvät näin. Ja sitten maataloustilien Äh, hyväksyttäminen ei liity, ole aiheuta äh, poliittisen ongelmisen tekninen kysymys. Eli äänestää nipussa puolesta vastaan. Tyhjää. Nämä siirrot on hyväksytty. Vladimir Manka herättää meille tarkistuksia muille toimielimille. Herra esittelijä. Dziękuję pan predseda. Äh, mám pred sebou tri prevody. Minulla on kolme siirtoa, ensinnäkin 13. Siinä on kyse Sofiassa sijaitsevan rakennuksen ostosta. Viime kokouksessa tätä lykättiin. Esittelijänä tässä on Holma ja nyt olen valmis äänestämään tästä. Minulla on kuitenkin pari kysymystä ja pohdin, ovatko kaikki juridiset kysymykset tässä asiassa ratkaistu. Mm, tätä rakennusta on tarkoitus käyttää sekä parlamentin että komission tarkoituksiin 40 parlamentille ja 60 prosenttia komissiolle. Ja haluaisin kysyä, voisiko esittelijä ottaa tähän kantaa? Kiitos, herra Hartang. Ja sitten Holmaier vastaa myös, jos on kysymyksiä. Herra Hart. Voorzitter, ik wilde even de reactie afwachten van uh, mevrouw. Puheenjohtaja, odotan tässä Holmaerin reaktiota. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tämä kysymys on aivan oikeutettu. Tänään hän haluaa ainoastaan siirron, emmekä mitään notifikaatiota Sofiasta juuri siitä syystä, mitä Manka sanoi. Tiettyjä juridisia kysymyksiä ei ole vielä täysin selvitetty. Puhun tästä aivan lyhyesti ja pyydän teiltä myös tukea tälle asialle. sen puolesta, mitä edustan parlamentin ja komission suhteen. Tämä on siis tällainen tiedotustoimisto ja tässä rakennuksessa on myös muita omistajia ja olen edustanut sitä näkemystä, että omistajien täytyy ensin päättää siitä, että jos se vuokraa jonkun oman kerroksensa, niin sitä ei voi vuokrata jollekin epäilyttävälle järjestölle, joka ei mitenkään aja meidän, meille tärkeitä asioita tai jopa niiden vastaisia asioita. Esimerkiksi btu kauppaa ensin päästäisi. Ja jos tällaista velvoitetta ei saada, niin silloin täytyy pohtia mahdollista toista rakennusta. Ja päätös tästä siirrosta tehdään sitten lopullisesti vasta ensi vuonna, kun meillä on kaikki tarvittavat tiedot. Je vous remercie, Monica. Euh, Monsieur Hartong. Dank u wel, voorzitter. Er gaat bijna 10 miljoen besteed worden aan het... Kiitoksia, puheenjohtaja. Eurooppa-talon saneeraus. Sen suhteen mielestäni on käsittämätöntä, että näin suuri summa rahaa halutaan tähän näinä vaikeina taloudellisina aikoina. <laughs> jour. Merci. Madame va répondre. Also ich bin ja... Niin. En ole usein mitenkään pikkäs, mutta jos ottaa asian kantaa, pitäisi lukea paperit. Ei tässä ole, ole, ole mitään rakennusta remontoimassa, vaan ostamassa. Ja näin vältyttäisiin vuokran maksulta. Tässä on kyse yhdeksästä miljoonasta. Tällä hetkellä kauppahinta on varsin matala ja jos myymme rakennuksen, silloin saamme voittoa. Ja tämä olisi järkevämpää kuin se, mitä aikaisemmin on tehty, eli että joka kuukausi on maksettu suhteellisen korkeita vuokria. Ja siksi parlamentin kannattaa pikemminkin ostaa itselleen rakennukset, totta kai sopivaan markkinahintaan niin, että se voi saada myös jotakin tuottoa näistä. Tältä perusteella, tällä perusteella tässä toimitaan. Merci, uh, Monsieur First I would like to ask respectfully. Haluaisinkin, haluaisin ensin pyytää, että puheenjohtaja nyt palauttaisi järjestyksen tänne saliin, koska tämä on sellainen mökä, ettei kuule omaa ääntään. Tämä on aivan uskomatonta. Bakrashan on oikeassa. Pyydän ihmisiä, jotka eivät halua jatkaa kokouksen sen osallistumista poistumaan täältä ja hiljaisesti. Herra Bakrash. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Toinen tärkeä huomautukseni on se, että emme edelleenkään ymmärrä, miksi Euroopan parlamentti tarvitsee mitään rakennuksia missään pääkaupungeissa. Tämä tietystikään ei ole kiinteistö kysymys, mutta joka tapauksessa me vastustamme näitä tarkistuksia, koska emme näe mitä syytä tai mitä järkeä on siinä. että meillä on niitä rakennuksia ylipäänsä. Eh, eh, niin, olen tyytyväinen tähän huomautukseen Tämä on poliittinen päätös ja juuri tällaisina vaikeina aikoina ei pitäisi antaa mitään lisärahoja tällaisten hienojen rakennusten ostamisen Sofiassa tai muuallakaan. Te nauratte siellä, mutta en ymmärrä tätä lainkaan. On ihmisiä, jotka joutuvat jättämään maansa, jossa tilanne on niin huono, ettei sinne voi jäädä. Tämä on hirveä. Olmeier. Ich mag's knapp und bündig. No aivan lyhyesti. Tämä tiedotustoimisto ei ole pelkästään parlamentin rakennus, vaan se, sitä käytetään myös komission tarkoitusperin, eli olemme tässä mukana yhdessä. Ja toiseksi me säästämme varsin suuren summan rahaa, kun ostamme tämän rakennuksen, emmekä vuokraa sitä enää, ja kun sen myymme, niin sitten saamme jopa voittoa. Eli kyllä tässä toimitaan todella vastuullisesti ja siksi on valitettavaa, että tätä nyt vastustetaan. Sanotaan, että pitäisi säästää. Ja jos emme lähtisi näihin toimiin, niin silloin meidän tulisi maksaa kuukausi kuukaudelta korkeampaa, korkeampaa vuokraa. Ja jos sanotte näin, niin silloin ei voida enää välittää esimerkiksi tietoa EU-sta 27 maassa. Me olemme päättyneet siihen, että tiedotustoimistoja perustetaan. Ja herra Mankalle vielä komissio varmasti rahoittaa täysimääräisesti oman 60 prosentin osuutensa. Siitä on tehty jo päätös. Je donne une dernière... Eli viimeisen kerran annan puheenvuoron Bokkoselle ja Hartongille. Ja sitten pyydän esittelijä lopettamaan tämän. I don't want this... En halua, että tämä asia nyt pitkittyy, joten olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että asian loppuun käsitelty. Haluaisin vain, että näkemykseni tulee selväksi. En usko, että parlamentti ylipäänsä tarvitsee mitään rakennuksia tai tiloja Sofiassa tai missään muuallakaan. Te sanotte, että kyse on säästöstä, mutta minun mielestäni tämä ei ole mitään säästöä. Dank u wel, voorzitter. Ik eh, denk dat ik niet mevrouw Holmeijer eh, zal kunnen overtuigen. Puheenjohtaja. En usko, että Holmeier voi minua vakuuttaa. Hän sanoi, että tässä säästetään 10 miljoonaa. Minä pyydän vain, että parlamentin jäseniä kunnioitetaan, vaikka he olisivatkin eri mieltä kuin Holmeier nous respectons complètement toutes les parlementaires. Et vous... Me kunnioitamme kaikkia parlamentin jäseniä täysin, kuten huomaatte, minä pidän tästä huolen. En tiedä, mitä teidän maassanne tapahtuu, mutta minä voin sanoa, että Kaakkois-Ranskasta, Ranskassa kaikki on keskitetty, hallitus on, on Pariisissa, mutta kaikki yritykset, kaikki kansalaisjärjestöt, kaikki on Pariisissa. saadaksemme tietoa esimerkiksi asiasta, että tällä käsitellään. Minä otan raskakun yhteyttä Ranskaan, joka minä otan, jos minä haluan, ha, jos minä otetaan haastattelu, tulee, minä, tulee pyyntäisi kaikki on Pariisissa. Jos parlamentaarikat eivät voi tavata, ihmisiä Pariisissa, he eivät voi työskennellä Ranskassa. Tästä minä menen kahville takään lomaan ja luonne, mutta parlamentin arvoisen vuoksi ja työn tehokkuuden vuoksi me tarvitsemme toimiston. Meitä on 29 parlamentaarikkoa, jotka jaamme toimiston Pariisissa. Se on hieno toimisto. Antarava Greliellä on yläkerrassa toimista, aivan joka jakaa yhden, yhtä monen kanssa. Maailmassa on tuhlausta, mutta ei tällä alueella. Esittelijä kertoo nyt, mistä äänestetään. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som Kiitoksia. Haluaisin vielä sanoa, että tämä rakennus kuuluu tähän maaliskuun keskipitkän aikavälin rakennushankkeeseen ja ostaminen on järkevämpää kuin vuokraaminen. Meidän täytyy katsoa vielä näitä oikeudellisia kysymyksiä. Tämä varmasti selviää ensi vuonna. Ja komissiota haluaisimme tietää, miten komissio maksaa nämä rahat takaisin, eli kuinka monen vuoden ajan jaksolla, niin että se on hyödyllinen myös meidän kannaltamme. Bien, je vous Kiitos. Ja sen. Äh, esittelijä tarkistaa asian. Minulle kerrotaan, että olemme saaneet tästä, tämän kirje, tästä kirjeen, tästä siirrystä, tässä on tekninen tarkastus, eli siis tuli 9 miljoonaa 280 miljoonaa, eikä, eikä, se 9, eikä 9 miljoonaa. Kuka kannattaa siirtoa esittelijän muodossa. Kiitos. tässä, että täällä on jotkut vastaan. Kylläpä vain. Viisi. Tyhjää. Kiitos. Siirto on hyväksytty. Muita siirtoja? Äh, Puheenjohtaja, viikko sitten ryhmitettiin yhteen nippuun kuusi tarkistusta, toimielinten täytyy korvata palkatta taikka palkkavajeet vuodelta 2009 24. päivä marraskuuta tuomioistuin hylkäsi neuvoston päätöksen ja nyt odottelemme uutta neuvoston päätöstä, joka vahvistaisi sen, että palkat maksetaan. Äänestimme kuuden siirron puolesta nyt minulla on kaksi siirtoa ehdolla. Nämä perustuvat tilastollisiin tietoihin, jotka saatiin jäsenvaltioista. Talous- ja sosiaalikomitean osalta komission ennuste oli erilainen kuin se, jota nyt on ehdotettu. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt lukuja on tarkistettu 0,7 kasvu vuonna 2010 ei pidä pärjäkään, vaan kyse 0,4 kasvusta. Tämä tarkoittaa sitä että TSK on osalta summankin pienempi, joten ehdotan, että hyväksymme tämän siirron sillä ehdolla. Tai siis minä kannatan sitä, että hyväksymme tämän siirron yksinkertaisesti näin. Je vous remercie. Donc Kiitos. Eli DO 73, siirto 3. Talous- ja sosiaalikomitea puolesta. Merci. Qui contre? Vastaan. Tyhjää kiitos. Se on hyväksytty. Viimeinen siirto koskee alueiden komiteaa 2010. Tässä on lisäys siirto 5 kautta 2010 ja siinäkin on kyse siirron mukautuksesta. Ja minulla olisi kysymys joko komissiolle tai alueiden komitealle. Alueiden komitea säästää määrärahoja esimerkiksi asiakirjojen painamisessa ja kysyä, kysyisin, otetaanko nämä säästöt huomioon vuoden 2011 budjetissa. Itse suosittelen tätä siirtoa. Kiitos. Haluatko joku komissiosta vastata tähän esittelijän kysymykseen liittyen alueiden komitean tekemiin säästöihin? Apparemment pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Oui. Oui. Je vous en prie. Äh. Merci, Monsieur le Président. Eh, pour dire donc que le calcul... Kiitos puheenjohtaja. Toteaisin vain, että laskelmat, jotka on tehty mukautukseksi, perustuvat tilastoihin ja tilastotiedot saatiin vasta hiljattain. Joten nyt varovaisesti arvioimme tämän 0,7 ja nyt se onkin laskenut 0,4, koska viimeisimmät tiedot mahdollistavat tämän uuden arvion 0,4, mutta siirto, joka on kyseessä, ei liity palkkoihin. Joten valiokunta ottaneet tämän huomioon. Kiitos. Voisitko aloitteen komitean edustaja antaa tämän täsmentävän tiedon? Yes, thank you, Mr. President. Eh, As regards the savings for... Mitä tuolla tulostamissäästöihin se on otettu 2011 budjetissa, kyllä. You are Mr. Jacobsen. I am Mr. Jacobsen, yes. Vastaus tyydyttää. Kuka kannattaa siirtoa? Vastaan. Kiitos tyhjää. Yksi tyhjää. Se on hyväksytty. Eikä enää siirtoja. Ei ole kuin pieniä aiheita niiden tärkeään rakennuspolitiikkaan. Varsinkin yksi äänestys energi- energiasäätelijöiden yhteistyövirasta. Rava Holmaja. Herr Puheenjohtaja, hyvin lyhyesti Tämä notifikaatio ei ole vielä täydellinen. Ja tämä, tämä rakennus on hallitusten maksama, joten tästä ei koidu meille mitään kuluja. Ja me notifioimme tämän siksi, että on mahdollisuus, että rakennusta käytetään myöhemmin. Eli tähän ei liity mitään ongelmia. Myöhemmin järjestetään tarjouskilpailu ja minä todella puolan sitä, että tämä virasto pääsisi tähän Ljubljanassa sijaitsevaan rakennukseen. Kiitos. Esittelee suosittelee, että tämä projekti pannaan, otetaan huomioon antamatta lausuntoa. Kuka kannattaa esittelijä? Vastaan. Tyhjää. Neljä tyhjää. Ei lausuntoa. Safia on puhuttu. EEAS, ravasittelu. Aivan lyhyesti. Tästä haluaisin, olisin halunnut antaa lausunnon jo, jo tänään, mutta koska tässä on kyseessä yli 260 miljoonasta, ja tässä on vielä paljon epäselvyyksiä. Ja komissio neuvosto ja ulkosuhdehallinto ovat hyvin ristiriitaisia lukujen suhteen ja siksi olen pyytänyt, että henkilöstömäärä, vuokrattavan tilan määrä ja muu, esimerkiksi neliöt, ilmoitetaan selkeästi niin, että budjettivaliokunta voi tehdä vakavasti otettavan päätöksen. Näin ei vielä ole ollut ja halusin sanoa tänään tämän selvästi suunnitelmien tulisi jatkua, jotta voimme tämän notifioida. Periaatteessa tätä kyllä kannatan. Jos emme tee päätöstä vielä joulukuussa, ei tarkoita sitä, että vastustamme tätä, vaan haluamme selkeää tietoa, jotta voisimme tehdä järkeviä päätöksiä. Très bien. Euh, très bien, je comprends effectivement. Là, c'est une affaire. Kiitos. Ymmärrän tämän tärkeä elementti. Eli ulkosuhdepalveluiden majoitus. Inge, totta kai saat puheenvuoron. Arvo esittelijä edellisellä kerralla jo kerroitte meille, että tarvitsette lisätietoa. Ette ole sitä saaneet. Emme voi ottaa kantaa ennen kuin tammikuussa. Inge Kresla. Es wird ja auch in Brüssel dann Büroraum für Brysselistäkin vapautuu nyt aika paljon toimistotilaa ja tämä on mielenkiintoista tässä asiassa. Niin, yksi kysymys vain komissiolle. Ehkä komissio voi vastata tähän jo täällä. Tässä sanottiin, että bruttoneliöhinta olisi 255 euroa. 245 euroa, mutta kukaan ei sano, miten tähän hintaan tullaan. Eli nämä tiedot ovat aivan yhtä epäselviä kuin henkilöstöön liittyvät tiedot. Je vous remercie. Donc ça fera partie des questions à, à quoi la Commission répondra. Eli nämä ovat kysymyksiä, joihin komissio vastaa. Yksi kommentti. Joka on sen väärti, että palaamme siihen ensi vuonna budjettiäänestyksen jälkeen. Kun olemme oloissa, jossa voimme vähän rauhallisemmin miettiä asioita. on luominen. Se lanserattiin poliittisesti ja budjettaarisesti neutra- vaikutukseltaan budjettineutraalina 2011, sinne 34 miljoonan euron vaikutus. Mutta budjetin kannalta mikä on tärkeää. Ja sano jotain, jonka herra Hartankin voisi sanoa. Että veronmaksajat ovat san- samat. Vai oikeutaanko vero kylään, kaupunki Eurooppaan tai huomenna YK on niin veronmaksajan aina. Ja nyt meillä on 26 EU-maan yhteinen ulkosuhdepalvelu. Jos me rekrytoimme ihmisiä Brysseliin, otamme heidät, maksamme heidän matkakulut. Jäsenvaltiossa on varmaan vähemmän kustannuksia Kedorsen virkamies, joka tulee Brysseliin, se nyt se maksaa nyt Euroopan budjetissa. Mutta säästöt syntyvät Ranskassa. Ja sitä se aito budjetin neutraalisuus. Ei ainoastaan neutraalisuutta EU budjetin sisällä, vaan globaalia. Meidän täytyy ajatella sitä, mitä tilintarkastaja pitää konsolidoituna tilinpäätöksenä. Me olemme aloittaneet keskustelun talouden hallinnasta. Ja kun taloustieteilijät keskustelut vertailut Yhdysvaltoja ja eurooppalaista järjestelmää, ja erityisesti että poliisimiksiä. Mä sanon vähän, että Yhdysvaltojen poliisimiksi on mahtavaa, heillä on hyvää koordinaatiota liittotasavaltion budjetti budjetin ja rahapolitiikan välillä, jota Federal harjoittaa. Meillä on Fedin vasta kohta, joka on Euroopan keskuspankki. Mutta ei ole mitään liitäntäisen budjettia meillä. Meillä on yhden BKT-prosentin budjetti. Mutta EUssa e-, e on merkittäviä budjettivaroja, joka on tämä eurooppalaisten budjettien summa. Sitten tämä pikkuinen EU-budjetti siihen päälle herra Bokros ja innostui aiheesta. Jos me haluamme mitata budjettipolitiikan vaikutuksia koko Euroopan yhteisessä taloudessa, ja meillä on pitkälti yhteinen valuutta, täytyy ottaa huomioon tämä kaikkien budjettien summa. Tämä on huolenaihe, jonka otan tässä yhteydessä esille. Totta, en tietenkään aloita keskustelua. Me palaamme asiaan myöhemmin. Totta kai Boksov saa reaktionsa esittää. Inga kertoo myös tuntemuksistaan, mutta haluaisin kiinnittää huomioon tähän, koska tähän asti jokainen on työskennellyt yksin omassa nurkassaan. Silloin kun kaikki jäsenmaat yhtä aikaa vähentävät menojaan, täällä on sellainen talouden hyytyminen, tämmöinen vaikutus, että säästämällä, käyttämällä yksi euroa Brysselissä voidaan säästää 21 euroa, 6 euroa Euroopassa. Suurvaliokunta, sen puheenjohtaja, ottavat esille tämän European Added Value-käsitteen kautta. Mutta näyttää virheeltä sanoa niin, koska yhtäkkiä sen sijaan, että koko sinulle lainsäädännön keskusteluun Inge haluaa reagoida. Budjetin neutraaliutta tässä ei näitä syntyvän, mutta, syntyvän, mutta kyllä me tiedämme, mikä tilanne on. Ja me tiedämme, että Komissio sanoi, että neuvosto, että hallintokustannuksia on 475 miljoonaa ja tässä sanotaan, että 10 prosenttia syntyy säästöjä, mutta miltä pohjalta näitä syntyy, se ei ole selvää. Emmekä me ole tässä täyttäneet kaikkia tehtäviämme. Jos nyt katsoo ulkoasian ulkosuudenhallinnon henkilöstö rakentamista ja sitä, miten henkilöstö valitaan jäsenvaltiosta, niin tämä ei todellakaan ole neutraalia. Ja on hyvin hankalaa selittää tätä veronmaksajille se, kuinka ulkosuhdehallintoa muokataan. Eli saksalainen vastaava palvelu on kyllä kolme kertaa suurempi kuin tämä Euroopan, mutta silti johtopaikkoja on kuitenkin suhteessa aivan eri määrä. Ja siksi meidän täytyy todella palata tähän kysymykseen. Mutta kukaan ei tee tämän eteen töitä. Jotta se, mitä sanotaan, on aivan liian yksinkertaista. Tässä ulkosuhdehallinnossa on koko ajan enemmän johtopaikkoja ja tämä, tätä täytyy sitten selitellä. Ja tähän tarvitaan kyllä jokin muukin kuin Gressle tätä työtä tekemään. l'armée mexicaine. Ajatellaanpa Meksikon armeija. Siinä on enemmän kenraaleja kuin sotilaita. Siinä tämä riski, mutta tällaista tietysti ole Euroopassa. Herra I'm very glad me... Olen iloinen puheenjohtaja, että te otitte tämän asian esiin. But I think, uh... Mutta on hieman harhaanjohtavaa verrata Euroopan unionia Yhdysvaltoihin. Toivon vain, että olisitte oikeassa, mutta kaikille kunnioituksella ehdottaisin, että viiden vuoden kuluttua konsolidoidaan asiat. Kaik- kaikki paitsi ulkosuhdehallinto. Uskon, että Viiden vuoden kuluttua nähdään, että kukaan ei ole säästänyt rahaa omasta, omasta hallinnostaan, vaan pikemminkin tästä syntyy lisäkustannuksia sen sijaan, että kansallisella tasolla kustannukset vähentyisivät. Ehkä Ranskassa tässä suhteessa jotain vähenee, mutta en usko, että Ranska luopuu omasta ulkopolitiikastaan Euroopan hyväksi. En usko, että me tulemme paljonkaan säästämään, mutta Tämä on kuitenkin tärkeä asia. Je, je, malor... Valitettavasti. Jaan pelkonne. Ja siksi otin asian esille. Juuri siksi. Totta kai. Herra Hartong. Voorzitter, dank u wel. U bent er een meester in. Kiitos, puheenjohtaja. On hienoa se nähdä, miten ohjaa tätä keskustelua, mutta kun kuuntelen tätä keskustelua, niin, tässä puhutaan joko supervaltiosta tai jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä. Olen kiitollinen tällaisesta keskustelusta. Ja toivon, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö sujuu hyvin. Ja loppujen lopuksi sitten kuitenkin uskon, että tässä syntyy lisää kustannuksia alankomaiden osalta. Esimerkiksi Alkomaat esimerkiksi ei välttämättä halua omaa lähetystään jonnekin ukkapukkamaahan jonnekin kauaksi maailman toiselle laidalle, mikäli Euroopan ulkosuhdehallinto voi sille toimia. Mutta onko ylipäänsä oikeudellista perustaa ulkosuhdehallinnon rahoittamiseksi? Tämä minua hieman askarruttaa. Selvä. Keskustelu lopetetaan tähän. Tässä on mistä puhua. Kiitän esittelijämme. Olemme käsitelleet kohdan 12 loppuun. Viimeinen kohta 14. Sairaankokous ei ole ensi vuonna, vaan ensi viikolla 13. joulukuuta 2030 Strasbourgissa salissa WIC WIC 100. Kiitos.